täällä Euroopan parlamentissa. Jean-Philippe Albert on mm, niin lähdön jälkeen 3. heinäkuuta lähtien hänen paikkaansa on vapautunut. Mm, näin meille